esittelijä Kurt Lehner, teillä on puheenvuoro. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, puhemies. Rouva komissaari, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat Euroopan kansalaisille, joilla on omaisuutta toisessa maassa tai jotka asuvat muussa maassa kuin kotimaassaan, on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta suunnitella perimyksensä. On konflikteja jotka, ja ristiriitoja, jotka ovat ratkaisemattomia ja maksavat aikaa ja rahaa. 12 miljoonaa eurooppalaista, Euroopan kansalaista asuu muualla. Ja ja 13 prosenttia on sekaviiliittoja ja noin 20 prosenttia kolmansien maiden kansalaisista asuu EU-ssa. Ja sitä varten perimystä pitää Euroopassa säädellä. Tulevaisuudessa voivat eurooppalaiset päättää, että kotimaan laki pätee kuolinpesän kohdalla. Tämä on ihan oikea. Jos kansalainen ei tee lainvalintaa, niin silloin käy niin, että hänen vakinaisen asun, vakinainen asunpaikkansa on määräävä perimyksen kohdalla. Tämä koskee koko kuolinpesään riippumatta siitä, missä hän on. Eli enää tulevaisuudessa ei kuolinpesiä tulla jakamaan. Tuomioistuimet tulevat tulevaisuudessa voimaan soveltamaan, voivat soveltaa omaa lainsäädäntöään ja myöskin tuomiot tunnustetaan vastavuoroisesti. Ja perilliset, jotka tähän mennessä ovat joutuneet kiistelemään eri maiden viranomaisten kanssa, niin heille on erittäin tärkeää, että luodaan eurooppalainen perintötodistus, eh, joka pitää hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja se merkitään myöskin rekistereihin ja kiinteistörekistereihin ja myöskin se koskettaa pankkitilejä. Tämä tulee olemaan suunnaton helpotus kansalaisille niin, että he saavat todellakin hyötyä, säästävät aikaa ja rahaa. Mainitsen muutamia yksittäisiä kohtia. Ensinnäkin asetus ei koske perintöveroa. Se on yhä edelleen muuttumaton. Ja sitten tämä on ensimmäinen tai toinen kysymys, jonka kansalaiset esittävät. Eli todellakin tämä, tätä kannattaa tutkia ja sitten toiseksi kansallinen perintöoikeus, sitä tämä ei koske. Ja kolmanneksi uusi sääntö tulee voimaan vasta kolme vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen. Ja sitten neljänneksi yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tähän säädökseen. Toivomme, että he liittyvät siihen myöhemmin. Tämä koskee myöskin Tanskaa. Ja sitten toisin kuin muissa lainsäädännöissä tällä alalla, niin kyseessä ei ole kodifiointi eikä pyöristäminen, vaan tämä on aivan uusi asia kaikille jäsenvaltioille. Ja tämä erinomainen laatu, mitä komissiossa on tässä työssä tehty, ansaitsee erityisen tunnustuksen ja kunnioituksen. Ja Näitä neuvotteluja on käyty kahden ja puolen vuoden ajan ja saavutimme huomattavia parannusaskelia. Ja siitä saamme kiittää intensiivistä työtä kaikissa toimielimissä. Toisaalta myöskin oikeusasian valiokunnan kollegoja ja haluan kiittää heitä, koska me olemme saavuttaneet oleellisia parannuksia. Tämä koskettaa myöskin neuvostoa, joka kaikissa muodoissaan on intensiivisesti työstänyt tätä aihepiiriä ja on myötä vaikuttanut siihen, että saimme parannuksia Erityisesti haluan kiittää Tanskaa puheenjohtajamaana, joka on tavallaan sulkenut tämän säkin suun. Ja haluan erityisesti kiittää komissiota siitä, että he eivät ole pelkästään hyvää ehdotusta laatineet, vaan myöskin neuvotteluissa ovat myötävaikuttaneet erinomaisella tavalla tulokseen. Rouva komissaari, saanen nyt todeta, kun juuri olemme puhuneet sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin ähm, haluaisin sanoa, että minun mielestäni komissiossa ähm, äh, naiset erityisesti ovat myötävaikuttaneet tämän tuloksen aikaansaamiseksi. Toimikaa jatkossakin näin ja kansalaisille. Tämä asetus on suhteellisen yksinkertainen, mutta neuvotteluissa oli monia vaikeita kysymyksiä, joista piti neuvotella ja selvittää. Kaikki halusivat löytää ratkaisun kansalaisten hyväksi. Siksi kaikki, mitä on saatu aikaan, herra Lehner, olkaa hyvä. Kiitoksia, sanoo Lehner. Kiitos. Ja nyt sitten vuoro komission jäsen Redingille, olkaa hyvä. Um, Kiitos. Olen iloinen nähdessäni, että tämä esitys on nyt esityslistalla tässä täysistunnossa. Kansalaiset ovat odottaneet tätä pitkään, liian pitkään. Vuonna 2000 neuvosto tunnisti tämän ongelman erityiseksi toiminta-alueeksi Tämä on ensimmäinen kerta, kun EUn väline otetaan käyttöön tai hyväksytään perintöoikeusasioissa. Tämä koskettaa monia ihmisiä. 10 prosenttia perintöasioista Euroopassa on kansainvälisiä. Niiden arvo on yhteensä 120 miljardia euroa. Siksi on tärkeää, että EU ryhtyy toimiin kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi, varsinkin vaikeissa tilanteissa oikeudellisesti ja henkilökohtaisesti vaikeissa tilanteissa. Tämä on hyvin herkkä asia, kun siinä puututaan perheen ja perheenjäsenten suojeluun jäsenvaltioiden mailla. Jäsenvaltioiden laissa on suuria eroja Onneksi tässä asiassa saimme hyvän esittelijän, herra Lehnerin, ja tämä jäänee erääksi hänen viimeisistä mietinnöistään. Tässä parlamentissa hän on jäämässä eläkkeelle, mutta varmasti tällä mietinnöllä jätätte pysyvän jäljen tähän parlamenttiin ja varmasti kaikki kiitämme teitä tekemästänne työstä eu kansalaisten hyväksi perintöasioissa. Tämä tulos, jota esittelijä tässä nyt ehdottaa, on erinomainen. Komissio on sen takana aivan täysin. Tämä päätöslausumaesitys sisältää ne pääkohdat, joita komissio on omassa ehdotuksessaan jo laatinut. Eli että tämä vakinainen asuinpaikka on hyvin tärkeässä osassa ihmiset pystyvät suunnittelemaan perintöasioitaan etukäteen, kun he päättävät, mitä lakia heidän perintöasioihinsa sovelletaan. Muuttivatpa he mihin tahansa Euroopan unionissa. Tällä tavoin heillä on oikeusvarma instrumentti käytettävissään. Tämän varmistaa ennen kaikkea eurooppalainen perintötodistus, jolla varmistetaan, että kansalaiset pystyvät käyttämään oikeuksiaan koko EUn laajuisesti. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä, nyt, tämä teksti, josta nyt on keskusteltu pitkään, on parantunut matkan varrella suurelta osin kiitos esittelijän hyvän työn ja valiokunnan hyvän työn. Ja hän halusi, että tästä tulee mahdollisimman oikeusvarma väline ja siihen on nyt pyritty. Kiitoksia paljon tästä työstä. Olen varma, että tämä on sellainen asia, joka, jota saadaan vietyä eteenpäin nyt Euroopan kansalaisten vuonna ja näytämme, että välitämme Euroopan kansalaisista. Kiitos, hyvä komission varapuheenjohtaja. Nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. Aloitamme edustaja Leenen puheenvuorolla EPP-ryhmän puolesta. Edustaja Leinen, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa esittelijä, arvoisa komission jäsen. On oikeastaan vahinko, että tässä salissa ei koskaan opita mitään. Me istumme täällä hyvin myöhään ja keskustelemme erittäin tärkeästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Niin kuin komission jäsen Reding sanoi, niin se koskettaa 10 prosenttia Euroopan unionin ihmisistä, eli se merkitsee 50 miljoonaa ihmistä. Ja sitten todennäköisesti tässä on vielä monia, joita tämä koskettaa epäsuorasti. Jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta yöllä, niin ehkä pitäisi puheenjohtajakokouksessa miettiä, että eh, tällainen aihe, joka on näin tärkeä, että se aset, sellaiseen ajankohtaan sijoitetaan, missä e, olisi enemmän ihmisiä paikalla. Se olisi todellakin, tai antaisi todellakin paremman vaikutelman myöskin ulospäin. Tämä on uskomaton, on uskomattoman tärkeä aihe, mutta tämä on myöskin erittäin vaikea, hyvin monimutkainen aihe. Haluan korostaa tätä vielä. Ja oikeusasian valiokunnan puolesta. Kurt Lehner on tehnyt pitkään työtä asian kanssa ja hänellä on ollut hyvää tukea ja haluan kiittää myöskin siitä, mitä mekin olemme saaneet tukea. Ja tässä on erittäin tärkeä ja poliittinen jäähyväis mietintö Kurt Lehneriltä, mutta hän on päättänyt, että tämän viikon lopulla hän luopuu mandaatistaan ja valitan kovasti sitä, että hän lähtee meidän keskuudestamme. Mm, mutta on paljon neuvoteltu ja minusta tuntuu, että neuvosto tekisi oikein, jos yksinkertaisesti hyväksyisi Lehnerin mietinnön. Siinä meillä olisi hyvä asiakirja, joka auttaisi kansalaisiamme Euroopassa ja se olisi hyvä työ, jossa luotaisiin rajat ja se olisi myöskin merkkinä siitä, että Euroopan kansalaisia varten kiitos. Kiitos edustaja ja sitten Luigi Berlinger. Sosialistiryhmän puolesta. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Niin, minäkin haluaisin tervehtiä herra Lechneriä hyvin lämpimästi. Olen täysin samaa mieltä niistä arvioista, niistä myönteisistä arvioista, jotka on tehnyt, tehty hänen työstään, hänen sisukkuudestaan ja päättäväisyydestään. Nämä asetus, tämä asetusehdotus, joka, joka on ollut esillä usein ja olemme sen parissa tehneet työtä vastuuvaliokunnassa hyvinkin paljon. Ja nyt herra Lehner voi lähteä ö, tästä talosta tyytyväisin mielin pääpystyssä. On kyse todellakin hyvin tärkeästä aiheesta, joka ei varmasti mene löppeihin ja etusivuille, mutta se on kuitenkin tärkeä kulmakivi eurooppalaisessa rakentamisessa ja tämän kaltainen työ nimenomaan mahdollistaa sen, että eurooppalaiset kansalaiset voivat arkipäivässään elää paremmin, heidän asiansa on, on, ovat paremmin. Jotkut heistä ovat hyvin monimutkaisissa, hankalissa tilanteissa, hyvin ikävissä tilanteissa silloin, kun on kyse tällaista herkästä, arkaluontoisesta asiasta kuin kuolemasta. Silloin ollaan tietenkin tällaisten perheasioiden äärellä ja meidän täytyisi ollakin ylpeitä, että voimme antaa tällaisia älykkäitä innovatiivisia vastauksia, koska nyt on mahdollista testamentin tekijän tämän asetuksen kautta antaa mahdollisuus testamentin soveltamiselle tietyn maan lainsäädännön mukaan. Se, että voi valita tämän maan, vaikuttaa perintöjärjestykseen. Ja totta kai sitten valitaanko se lainsäädäntö, jota alku, kotimaassa sovelletaan vai se, jota sovelletaan asuinmaassa. Tämä on nyt valinta, joka voidaan tehdä. Sitten tuomarit voivat olla varmoja siitä, että asia hoidetaan sillä tavalla niin kuin edesmennyt henkilö haluaa. Nyt kun ajatellaan tilannetta perinnön saajien kannalta, niin on kyse erittäin käytännöllisestä välineestä, joka ottaa huomioon eri elementit. Totta kai on myös joitakin ongelmia, jotka liittyvät testamentin toimeenpanijoiden tehtävään, mutta en halua nyt mennä näihin kaikkiin yksityiskohtiin. Haluaisin tehdä kuitenkin poliittisen huomautuksen. Toivomme, että neuvosto hyväksyy tämän tekstin ja tästä tulisi asetus, mutta kun ajatellaan sitä, että no, yhdistynyt kuningaskunta pyysi mahdollisuutta jäädä tämän ulkopuolelle ja EUn pitäisi pyrkiä tämäkin hankaluus voittamaan. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Aleksandra Tainille ALDE-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia. Komission jäsen, arvoisat naiset ja herrat, me olemme perintö- ja perheoikeutta – Eh, muuttamassa ja myöskin tuomiovaltaa eh, ja ulkomaisten tuomioiden eh, tunnustamista säätelemässä. Huomenna mm, tästä äänestetään ja silloin se vaikuttaa myöskin hyödykeoikeuteen. Kuten sanottu jo, niin tämä on poliittinen kysymys, mutta sen lisäksi se auttaa huomattavalla tavalla kansalaisia suurissa ongelmissa. Jos ajatellaan rajat ylittäviä perimyksiä, niin eri jäsenvaltioissa, tuomioistuimissa eh, saatetaan mennä eteenpäin korkeimpaan oikeuteen asti ja se vaatii hyvin paljon aikaa ja eh, vaivaa, kun tuomioistuimet ovat käyttäneet omaa lainsäädäntönsä. Ja tämä, tässä tulee muutos. Tulevaisuudessa koko kuolinpesä, omaisuus, mm, annetaan sen, tai jaetaan sen mukaan, mikä oli kuolleen vakinainen asuinpaikka. Eli jos esimerkiksi asuu Strasbourgissa, on vakinainen asuinpaikka täällä ja hän on, on saksalainen ja että hänellä on ö, kuitenkin enemmän yhteyksiä Saksaan, niin silloin hän voi valita sovellettavaksi laiksi Saksan lain. Ja jos sitten mm, ajatellaan, että asutaan Ranskassa, niin on mahdollisuus viedä tämä kuolinpesän jako Saksaan. Ja jos taas ollaan lomalla Majorkalla ja siellä kuolee, niin silloin tämä ei ole mikään perimyksen paikka. Ja nyt kuulimme, että Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta eivät ole mukana. Se on hyvin vahinko, koska siellä on myöskin paljon eurooppalaista omaisuutta ja siellä on monien ulkomaisten kiinteä, kiinteää omaisuutta. Informaatiokampanja tulee olemaan välttämätön ja haluaisin myöskin kollega Lehneriä kiittää tästä laajasta työstä ja tämä työ osoittaa, että hän on erinomaisen ammattimainen parlamentin jäsen myös myöskin hallitse ammattinsa. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Lichtenberger vihreiden ryhmän puolesta. Kiitoksia. Minä haluaisin aloittaa puheeni kiittämällä kollega Lehneriä, joka todellakin erinomaisen hienoa työtä on tehnyt ja hyvin avoimesti tehnyt sitä. Ja hän on ottanut kaikki varjoesittelijät myöskin hienosti mukaan työhön. Ja tällä hetkellä perintöoikeus eh, on eh, sellainen, että siinä on tapahtunut muutoksia viime vuosien aikana. Ihmiset ovat liikkuvia, asuvat kotipaikkansa, kotimaansa ulkopuolella ja sitten kun tulee perimystapaus, niin silloin perillisten pitää palata tähän äm, alkuperäiseen maahan. Se saattaa johtaa ongelmiin ja ärsyttää. Siksi minusta on hyvä, että tämä päätös on nyt tehty ja äh, nyt 536 kertaa Iso-Britannia ei ole mukana. He ovat monesta poissa, mutta tässä kohdin tämä on erityisen traagista. Mm, jos ajatellaan saman, suku, äh, saman sukupuolta olevia puolisoita ja sitten äh, heitä ei saa syrjiä Ort Republikin pohjalla ja jos ajatellaan perimysoikeutta, ja jos he haluavat lain valintaa todellakin toteuttaa, niin tällaisissa olosuhteissa tämä on todella valitettavaa, koska elinolosuhteet ovat nykyisin muuttuneet. Kiitos. Sitten Sajad Karim, kaksi minuuttia EKR-ryhmän puolesta. Thank you, uh, Mr. President. Uh, Kiitos puhemies. Tässä talossa on kollegoja, jotka ovat osoitelleet minua tässä ja ikään kuin kohdistaneet kommenttinsa minulle, kun Britannia nyt jättäytyy pois tästä menettelystä. Haluaisin vilpittömästi kiittää edustaja Lehneriä siitä valtavasta työmäärästä, jonka hän on tähän mietintöön äh, panostanut viimeisten parin vuoden aikana. Kiitokset todella siis hänelle tästä työstä. Ja haluaisin myös toivottaa hänelle kaikkea hyvää, mitä ikinä hän sitten nyt eläkepäivillään tekeekin. Edustaja Lehner puhui tässä näiden neuvotteluiden ajoituksesta ja, ja kestosta. Se ei ole mitenkään kenenkään yhden henkilön syytä, Minun piti tavata itse asiassa komission jäsen ja muutamia muita ihmisiä tämän asian puitteissa tänä iltana, mutta nyt tuota tapaamista ei järjestettäkään. järjestettäkään. Ja haluaisin ilmaista pettymykseni siitä, että yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät katsoneet voivansa liittyä tähän sopimukseen. Käytännön vaikutukset tuntuvat hyvinkin kouriin tuntuvasti monen Euroopan kansalaisen elämässä. Britanniassa 15 prosentissa tapauksista oli kyse kansainvälisistä perintöasioista ja 3,5 prosenttia näistä tapauksista kosketti toista EU-jäsenvaltiota. Tämä lopullinen asetus sulkee ulkopuolelle nyt valtavan määrän kansalaisia, muiden EU-maiden kansalaisia, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Ja meillä on myös paljon brittejä ja irlantilaisia, jotka asuvat muualla EUn alueella. Valtuuskunnilla oli neuvostossa kaikenlaisia huolenaiheita esimerkiksi liittyen hallinnollisiin seikkoihin. Käytännöt vaihtelevat hyvin suuresti EUn eri jäsenvaltioissa ja pitää miettiä sitä, minkälaiseen artiklaan lopulliseen sanamuotoon parlamentti ja neuvosto tässä nyt pääsevät, haluaisin ehdottaa, että toinen käsittely olisi varmasti tässä hyödyksi, sillä sillä tavoin saataisiin ratkottua näitä ongelmia, joita siellä vielä on. Se olisi varmasti meidän kaikkien edun mukaista, että pääsisimme ratkomaan nämä ongelmat jo heti tässä vaiheessa. Kiitos. Seuraava puhuja on Jaroslav Paška, EFD-ryhmä. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen, olen lukenut hyvin kiinnostuneena komission ehdotuksen, joka liittyy tähän tuomiovaltaan ja perintöasioiden hoitamiseen. Olen ymmärtänyt, että että kun Euroopan kansalaiset muuttavat yhä enemmän ja enemmän, niin tämä saattaa aiheuttaa tiettyjä ongelmia rajat ylittävissä perintöasioissa, mutta jos nyt sitten ajatellaan näitä kysymyksiä siltä kannalta, että esimerkiksi tämä asuinpaikka, joka on tavanomainen asuinpaikka, jota ei ole kovin selkeästi edes määritelty, ja sitten pitäisi soveltaa tuon maan lainsäädäntöä, niin tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tulee erilaisia tulkintoja – ja eri jäsenmaat tulkitsevat tätä kysymystä tätä kohtaa eri tavalla. Sitten saattaa syntyä hyvin arkaluontoisia tilanteita ja hyvin hankaliakin tilanteita, että miten niiden voidaan hoitaa. Kiitos. Ja nyt sitten edustaja Stojanov, puolitoista minuuttia. Въпросите с съдебните спорове относно наследството са едни от най-тежките. Niin, hyvä puhemies perintöasiat ovat monesti kaikkein vaikeimpia oikeustapauksia. Itse olen joutunut tämän tyyppisiä tapauksia ratkomaan yksityisoikeuden puolella, kun itse opiskelin oikeustiedettä. Minulla on aivan käytännön kokemusta tästä asiasta myös ihan omasta elämästäni. Asia on todella monimutkainen. Edustaja Lehner on tehnyt todella paljon töitä ja tämä on kyllä hyvä kruunu hänen uralleen täällä Euroopan parlamentissa. Hän varmasti muistaa tämän työn lopun ikänsä ja me hänen kollegansa myös muistamme sen. Ottaisin sitten esiin vielä erään toisen asian. meidän valiokunnassamme on käsitelty tätä asiaa. Komission jäsenelle sanoisin, että komission ehdotukset eivät aina ole kovin laadukkaita. Meidän kaikkien tulee sitoutua eurooppalaiseen politiikkaan, kuten tässä edustaja Lehner on nyt tehnyt, mutta tässä edellyttäisin komissiolta hiukan laadukkaampaa työtä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 Is working or not? Okay. Toimiiko Puolan tulkkaus vai ei? Hyvä. Pozostawiam zatem tę uwagę wstępną dotyczącą planowania... E, e, niin, jätän sivuun nyt tämän huomautuksen, jonka juuri tein. Olkaa hyvä ja aloittakaa puheenne alusta. Can I start? Yes, please. Okay, thank From the you. beginning Aloittakaa puheenne alusta, alkaa hyvä. Niin, herra puhemies, jätän sivuun nyt tämän ongelman. En halua menettää tässä enempää aikaa. On totta, että tämän keskustelun aikataulu olisi voitu, se suunnitelma olisi voitu tehdä hieman eri tavalla. Ei tätä keskustelua olisi pitänyt käydä tällaiseen aikaan. Rouva komission jäsen, meitä moititaan usein siitä, että me keskustelemme ongelmista ja asioista, jotka ovat hyvin kaukana kansalaisten arkipäivästä. Ja valitettavasti tämä onkin totta. Hyvin usein täällä keskustellaan sellaisista asioista, joissa sitten toimivaltuudet menevät siten, että niistä keskustellaan Euroopan tasolla, mutta nyt on kyse sellaisesta asiasta, jolla on todellista arvoa kansalaisille ja on, tilannehan on hyvin ongelmallinen, kun ajatellaan henkilöä, jossa läheinen on kuollut ja sitten täytyy hoitaa tämä labyrintti, joka liittyy niihin sääntöihin, jotka puolestaan liittyvät perimykseen. Eli nyt tämä asiakirja, jonka parissa olemme tehneet työtä, erityisesti äh, esittelijä herra Lechner on tehnyt kovasti työtä ja kiitänkin häntä tästä hänen työstään, niin tämä asiakirja tulee vahvistamaan oikeusvarmuutta tässä labyrintissä ja sen läpi kulkemisessa. Kun ajatellaan lainsäädännöllistä aktiivisuutta ja aktiivista roolia, joka Euroopan unionilla on, niin nythän ei ryhdytä muuttamaan kansallisen tason lakeja, koska perintölaki, perimysjärjestykset voivat kansallisella tasolla olla erilaiset, mutta nyt siis puututaan siihen tilanteeseen, jossa on kyse kansainvälisestä yksityisoikeudesta, jossa on epäselvyyttä sen, siitä, mi, mitä sääntöjä käytetään silloin, kun perimystä järjestetään. Tämä mietintö, jonka parissa edustaja Lehner on kaksi ja puoli vuotta tehnyt työtä, tämä, tämän tekstin ja tämä työn tulos antaa nyt todella voimakkaan panoksen. Ja kun ajatellaan perintöoikeutta, joka usein perustuu hyvin vankkaan ja vanhaan perintöön, niin tässä on todellakin tarvittu hyvin korkeatasoista pätevyyttä ja haluankin vielä korostaa sitä, että esittelijä on todellakin pätevä tässä tehtävässä. On tiettyjä asioita, jotka on sisällytetty mukaan, jotta voidaan välttää tiettyjä yhteen törmäyksiä eri sääntöjen välillä. Kun ajatellaan sitä tilannetta, jossa kansalaiset voivat käyttää tätä lakia, niin täytyy totta kai myös huolehtia siitä, että he saavat riittävästi tietoa ennen kuin tähän ryhdytään. Kiitos. Pyytäisin, että kollegat noudattaisivat puheaikoja. Seuraava puhuja Evelyn Reigner. Äh, Kiitoksia puhemies. Mm Äh, komission varapuheenjohtaja. Perintöoikeudessa on kyseessä se, että monien äh, perillisten ähm, elämää helpotetaan ja ongelmia vältetään. Kyseessä on henkilöt, jotka, joilla on omaisuutta toisessa jäsenvaltiossa ja jotka elävät siellä. Heillä on oikeus säätää omassa testamentissaan tai omasta jäämistöstään. Ja minusta tuntuu, että tästä olisi apua, vaikka suur, tämä onkin ollut vaikeata. Ja monien jäsenvaltioiden äh, jääräpäisyys on estänyt sen, että tähän, tätä uudistusta olisi saatu aikaisemmin jo aikaan. Iso-Britannia ja Irlanti ovat myötävaikuttaneet tähän. Ja, mutta poikkeus ei kosketa tai ole haitaksi pelkästään briteille ja irlantilaisille, vaan myöskin muiden valtioiden kansalaisiin se vaikuttaa negatiivisesti. Siksi ei voida puhua pelkästään irlantilaisesta tai englantilaisesta ongelmasta. Ei saa tulla sellaista eurooppalaista shoppailua, että ihmiset asettuvat asumaan tiettyyn maahan, jotta välttyisivät oman maansa lainkäytältö. Ja kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi tai he eivät ole pystyneet neuvostossa sopimaan jäämistöstä ja siksi tässä on, yhä edelleen oikeudellista epävarmuutta. Ja jäsenvaltiot ovat pyrkineet löytämään kompromissin myöskin, koska he haluavat saada lainsäädäntöä yksinkertaistettua ja oikeusvarmuutta. Me emme saa perillisten oikeuksia vaikeuttaa. Ja to, minä olen tyytyväinen siitä, että parlamentti on ottanut tämän sydämen asiakseen, mutta perimysasioissa ei saa ryhtyä poimimaan rusinoita pullasta niin kuin Irlannissa ja Isossa Britanniassa. Herra, herra Lehner, voisitteko pysyä täällä vähän pidempään meidän parissamme niin, että nämä oikeudelliset ongelmat saataisiin ratkaistua? Seuraava puhuja on Wojciechowski, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Mehän keskustelemme tässä kysymyksestä, joka on hyvin tärkeä Euroopalle. Se on välttämätön eurooppalaisille kansalaisille, tavallisille kansalaisille. Perintöoikeus on sellainen asia, joka koskettaa suurinta osaa ihmisistä – heidän aikanaan. Monilla ihmisillä ei ole omaisuutta itsellään, mutta sitä voi saada sitten perinnön kautta. Ongelmia kuitenkin on. Tämä edustaja Lehnerin mietintö on kuitenkin erittäin hyvä ja, ja kiitän häntä siitä. Minusta tämä edistäisi suuresti kansalaisten asiaa. Se helpottaisi ja edistäisi koko prosessia, kun kansalainen voisi valita, mitä, minkä maan järjestelmää noudatetaan perintöasioissa. Haluaisin onnitella edustaja Lehneriä tästä hyvästä työstä, jonka hän on tehnyt. Minusta tämä mietintö todella auttaa Euroopan kansalaisia. Se yksinkertaistaa perintökysymyksiä, ratkaisee byrokraattisia ongelmia ja muitakin ongelmia. Perintökysymykset ovat hyvin monimutkaisia ja siksi tämä paperi on tähän kohtaan todella hyvä. Kiitos. Kiitos sitten Jared Batten, yksi minuutti. Um, this regulation is the thin end. Kiitos. Tässä vaarana on nyt se, että tuloksena on EU-laki, joka säätelee ihmisten omaisuuden omistamisasioita. EUsta tulee jonkinlainen rekisteritoimisto, joka rekisteröi ihmisten omistuksia. Minusta monikaan ihminen Englannissa ei ymmärrä sitä, että tässä puhutaan nyt siitä, että EU haluaa puuttua myös perintöasioihin. Se ainoa hyvä asia, jonka tästä voi sanoa, on se, että Britannia on jättäytymässä tästä ulkopuolelle. Se ei tee sitä periaatteesta, koska Britannialla ei EU-asioissa minkään valtakunnan periaatteita ole, eikä tästä asiasta ole Britannian kansalaisille mitään kerrottu. Varmastikin siksi, että Britannia ei koskaan aikonut tullakaan tähän asiaan mukaan. Tämä voi olla hiukan turha tämä lausuntoni tässä, mutta minusta pitäisi miettiä vielä, että kannattaako EUlle tässä asiassa antaa lisää toimivaltaa ja lisää valtuuksia. Äh, varsinkin britannialaisten ja irlantilaisten kannattaisi tätä miettiä. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Baldassare. Kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Gentile... Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet. 450 000 kansainvälistä perimysasiaa on EU-ssa vuosittain. Ja puhuttiin siitä, että se on arvoltaan yli 120 miljardia euroa. Siitä huolimatta on hyvin paljon vaikeuksia kansalaisten kohdalla, jotta pystyttäisiin näkemään, että mikä valtio ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen perimysasioissa. Tähän pitää lisätä vielä se, että useimmissa jäsenvaltioissa kansalaisilla ei ole mahdollisuutta valita, valita sovellettavaa lakia perimysasioissa. Tästä syntyy hyvin monia kysymyksiä myöskin virallisten asiakirjojen vastavuoroisessa tunnustamisessa, jos ajatellaan, missä jäsenvaltiossa ne on laadittu. Tässä on suuria puutteita kansalaisilla on suuria tarpeita saada parannusta aikaan. Eli se merkitsee sitä, että nyt ei puhuta tyypillisestä oikeudellisesta asiakirjasta, vaan me hyväksymme välineen, joka säätelee hyvin tärkeää tekijää yhteiskunnassa. Perimykset ja perintö on tärkeitä asioita, jotka vaikut, joihin vaikuttaa myöskin yhteiskunnan rakenne. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet tämän vaikean mietinnön kirjoittamis. Kollega Lehneriä haluan kiittää, jos ajatellaan, että me olemme nyt hyvin vaikeissa, vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Haluan kiittää häntä siitä, että Euroopan kansalaiset tulevat eh, hyötymään tästä mietinnöstä. Ja tämä myötä vaikuttaa myöskin eurooppalaisen yhdentymisen. Kiitoksia. Kiitos sitten Nevedalova, puolitoista minuuttia. Myslím se, že treba súhlasiť s základnými rozhodnutiami. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy olla samaa mieltä siitä perustasta, joka tässä komission poh- ehdotuksen pohjalla on. Totta kai siinä on tiettyjä ristiriitoja, mutta kun ajatellaan rajat ylittäviä toimia, niin tämä lainsäädäntön osa tulee olemaan kuitenkin askel eteenpäin. Se antaa meille oikeusvarmuutta, se on selkeä ja sitä on helppo tulkita ja se auttaa kansalaisia. Ja kun ajatellaan henkilöä, jossa, jonka asuinpaikkaa voidaan pitää kriteerinä siinä, minkä maan lainsäädännön pohjalta hänen perintöönsä jaetaan, Lisäksi sitten kysymykset, jotka liittyvät tiettyihin rajoituksiin sukulaisuussuhteiden osalta. Me jos, ja ajatus siitä, voiko tähän tulla tietynlaista väärinkäyttöä, totta kai sekin on olla mahdollista, mutta tällainen tilanne on kuitenkin oikeudellisesti menossa parempaan suuntaan ja tämä antaa lain oikeudellista arvoa, jota vahvistetaan ja sitten eurooppalaista lisäarvoa myös tulee lisää. Ja viimeinen puhuja tähän kohtaan on edustaja Tikau, puolitoista minuuttia. Kiitos. Sisämarkkinoiden toimintaa tulisi edelleen parantaa ja edistää poistamalla esteitä, erityisesti mitä tulee siihen, kuinka kansalaiset voivat käyttää omia oikeuksiaan yli rajojen. Tässä asetuksessa on kyse yksityisoikeuden asioista perintöoikeudesta ja siitä, että pystytään soveltamaan samaa oikeutta yli rajojen. Ihmiset pystyvät jo omaa perintöään ja perimystään suunnitellessaan valitsemaan, minkä maan järjestelmää noudattavat. Tällä tavoin myös edunsaajat pystyvät valitsemaan ja prosessi voi suunnitella aina siihen asti, kunnes perijät saavat perinnön käsiinsä. Perimykseen liittyvät asiat tulee valmistella huolellisesti, niihin liittyy tiettyjä kriteereitä. Eurooppalainen perintötodistus tulee saattaa voimaan. Meille tulee myös laatia jonkinlainen rekisteri, johon rekisteröidään tätä omaisuutta, jota sitten tämän asetuksen alaisilla toimilla hallinnoidaan – Samoin myös verotusjärjestelmiä tulee tarkastella. Ihmisten vapaa liikkuvuus on tärkeää ja siksi olisi ollut tärkeää, että tähän olisi saatu mukaan kaikki jäsenvaltiot. Nyt Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska ovat jäämässä tämän ulkopuolelle. Kiitos. Nyt siirrytään sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Pasesku. Kiitoksia paljon puhemies. Tämän mietinnön kautta saadaan uutta selvennystä ja parannusta ihmisten liikkuvuuteen, kun ajatellaan sitä, että perintöoikeus on nyt tässä nimenomaan kiinnostuksen kohteena ja kun ajatellaan vastavuoroista perintöoikeuden järjestämistä kansainvälisissä tilanteissa, niin voimme parantaa lainsäädännöllistä selvyyttä. Tällä kautta, tätä kautta myös voimme edistää kansalaisten liikkuvuutta ja voimme poistaa, e, estää tiettyjä oikeudellisia ongelmia. Kun ajatellaan tätä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 Eli eurooppalaisilla kansalaisilla on oikeus perimykseen ja jokaisella perinnön jättäjällä on myöskin oikeus määrätä, kelle perintönsä jättää. Ja kaikki lailliset esteet pitäisi poistaa Tämän asetuksen ansiosta tulevaisuudessa meillä tulee olemaan paljon suurempi oikeusvarmuus, joka pätee kaikissa jäsenvaltioissa. Eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto palvelee myöskin tätä tarkoitusperää, sillä tämä perintötodistus hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ja se helpottaa viranomaisten työtä huomattavasti. Normaalisti tarvitaan paljon asiakirjoja ja on hyvin tärkeää, että myöskin vähemmistöjen kielellä nämä perintötodistukset voidaan laatia. Ja me haluaisimme jättää hyvästi eh, kollega Lehnerille ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Kirjus eh, Andreas Mölzer. Mölzer seuraavaksi. Kiitoksia puhemies jos ajatellaan, kuinka kauan meillä on ollut perusoikeudet EU:ssa, niin on yllättävää, että eh, kollega Lehnerin on pitänyt kahden vuoden ajan käsitellä näitä ongelmia, joita hän on käsitellyt. Jos ajatellaan eh, kiinteistöjä, joita on ulkomailla eurooppalaisten omistuksessa, ja puhumattakaan eh, työntekijöiden oikeuksista rajat ylittävissä tapauksissa, niin tässä on erittäin tärkeää, että oikeudellinen varmuus taataan ja eh, myöskin ymmärrettävällä tavalla ja että perimysoikeuden kautta myöskin kotimaan oikeutta säädellään ja varsinkin ottaen huomioon se, että kansalaisia on johdettu harhaan aikaisemmin. Kansalaisten pitää pystyä luottamaan Euroopassa siihen, että mitä lakia hänen tapauksessaan sovelletaan. Se täytyy ainakin varmistaa. Kiitoksia. Το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντινγκ, εξ ονόματος της Επιτροπής. Kiitos ja nyt sitten komission jäsen Reding, olkaa hyvä. I do believe... Kiitos Kiitos puhemies. Minä uskon, että tämä on hyvä uutinen Euroopan kansalaisille. Vuosittain käsitellään 450 000 kansainvälistä perimysasiaa. Tällä tavoin kansalaiset saavat mahdollisuuden valita ja samalla saadaan karsittua turhaa byrokratiaa. Se on juuri se, mitä meidän tulisi tässä asiassa tehdä, jotta Euroopan kansalaiset voivat käyttää vapaan liikkuvuuden oikeuttaan tässä asiassa käydyt neuvottelut olivat hyvin teknisiä ja aikaa vieviä. Valtuuskuntien piti pystyä ymmärtämään siellä taustalla olevat aineet, aiheet ja myös oikeusjärjestelmien väliset erot. Tärkeää on se, että otetaan huomioon myös Ison-Britannian ja Irlannin huolenaiheet. Tämä pöydällä oleva asetus on hyvä kompromissi, joka Britannia ja Irlanti, joka niiden pitäisi pystyä kyllä hyväksymään, sillä se hyödyttää niiden omia kansalaisia, mutta ne ovat nyt jättäytyneet ulkopuolelle ja päätökset on tehty ilman Britanniaa ja Irlantia. Tosin niillä on vielä mahdollisuus tulla mukaan tähän menettelyyn myöhemmin. Tästä tiedotuskysymyksestä olen aivan samaa mieltä edustajien kanssa. Se on erittäin tärkeä asia. Kun tämä asetus tulee voimaan, on tärkeää kertoa kansalaisille heidän oikeuksistaan ja niistä mahdollisuuksista, joita heillä on. Euroopan notariaattien neuvosto on päättänyt perustaa internetsivuston. Se toimii 22 kielellä ja siellä kerrotaan kansalaisille – näistä uusista säännöistä ja siitä, mitä ne heidän kohdallaan tarkoittavat. Minusta on tärkeää, että kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden notariaatit lähtevät tähän mukaan ja kertovat omille kansalaisilleen tästä uudesta järjestelmästä. Kiitos, hyvä komission jäsen. Nyt sitten lopuksi edustaja Lehner. Hyvä Kurt, minä haluaisin myös onnitella sinua. Hetkinen vielä. Herra Lehner, saanko sanoa muutaman sanan teille? Joo, sydämelliset onnittelut haluaisin esittää teille. Και επένδυση της γνώσης και της εμπειρίας σας επαγαθώ toivottavasti pääsette hyödyntämään tai käyttämään omaa tietämystänne tulevaisuudessakin Euroopan kansalaisten hyväksi. Ja, ja minä olen nauttinut työskentelystä teidän kanssanne valiokunnassa. Olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies myöskin näistä kauniista sanoista. Kun nyt lähden tältä neljän päivän kuluttua. Ja kuten sanottua, niin minä kovasti ponnistelen sen puolesta, että tämä asetus voitaisiin saattaa voimaan. Ja haluan kaikkia kollegoja kiittää näistä arvokkaista puheenvuoroista. Ja sitten komissiolle haluaisin sanoa, että me olemme tehneet erinomaisen hyvää yhteistyötä ja se on ollut perustana sille, että saimme nämä hyvän lopputuloksen. Hyvät kollegat, eh, asian luonteesta johtuu, ja jos ajatellaan tätä monimutkaista asiaa, niin tässä ei ole ollut kovin helppo löytää aina kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja. Jäljelle jää aina eh, sellaisia kohtia, joihin kaikki eivät voi suostua. Ja haluaisin sanoa, että tässä on Rova Regner pieni väärinymmärrys ei ole niin, että tässä Glowbackin kohdalla olisi jotain ongelmaa. Siis lakiosien kohdalta asia on hoidettu, mutta sitä ei vaan ole hoidettu niin kuin brittikollegat ja irlantilaiset kollegat olisivat halunneet sen hoitaa. Ja sitten voidaan esittää myöskin toisenlaisia kysymyksiä. Ja kollega Button, Button ei ilmeisesti ole huomannut, että ne britit, jotka asuvat Belgiassa jotka, ja jotka omistavat kiinteistöjä Belgiassa tai Ranskassa, niin he joutuvat jo tänä päivänä heihin sovelletaan vierasta laikia eikä brittilainsäädäntöä. Mm, ja jos hyväksytään tämä ehdotus, niin silloin voidaan ajatella, että tässä päästään eteenpäin. Ja jos ajatellaan eh, perinnönjättäjää, niin voitaisiin ajatella, että hänen mahdollisuuksiaan laajennettaisiin, mutta se on tulevaisuutta. Joka tapauksessa me nyt kansalaisten eduksi saamme tässä suunnattoman suuren parannuksen aikaan. Tämä asetus on jättiaskel eh, kansalaisten eduksi. Ja puhemies, haluaisin vielä kiittää teitä ystävällisistä sanoista, myöskin kollegoja ja komissiota haluan kiittää ystävällisistä sanoista. Monet kiitokset. Kaikkea hyvää, hyvää Kurt. Kollegat, tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestämme huomenna 12.30.